<laughs> bonjour madame la commissaire, bonjour à tous. Euh, huomenta arvoisa komission jäsen hyvää huomenta kaikille. Me aloitamme istuntomme ja ensin komission julkilausuma vuosi eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttäen